suuntaviivat ja kunhan varapuheenjohtaja Timmermans eh, ehtii paikalle, niin annan hänelle tähän aihepiiriin puheenvuoron. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Olkaa hyvä, herra komissaari. And let me say... Niin haluaisin sanoa, kuinka tärkeää komission kannalta vaikutusten arviointi on. Meidän täytyy luoda kasvua ja työpaikkoja. Me emme halua liikaa rasittaa lainsäädännöllä työpaikkoja ja, tai yrittäjiä ja kansalaisiamme. Ja meidän täytyy varmistaa, että Eurooppa voi käyttää hyväkseen mahdollisuutensa, jota tänä päivänä ei täysimääräisesti pystytä hyödyntämään. Me toimieliminä komissio, parlamentti ja neuvosto ovat vastuullisia arvioimaan laatimaansa lainsäädäntöä niin, että se tähtää tavoitteisiinsa ei enempää eikä vähempää. Ja senpä takia uskon vahvasti siihen, että vaikutusten arviointi jo heti alussa, silloin kun komissio valmistelee omaa työntään, on tärkeää ja sitä pitää parantaa eh, siinä, miten me komissiona arvioimme vaikutuksia ja tämmöinen vaikutusten arviointi, työryhmä, lautakunta on myös tulossa outena. Ja meillä on yhteisvastuu neuvoston ja parlamentin kanssa siitä, että parannamme koko ajan tätä lainsäädännön vaikutusten arviointia. Se, mikä vaikuttaa jollain tavalla, ei ole niinkään tämä varsinainen alkuperäinen ehdotus lainsäädäntöprosessin alussa, vaan sitten se lopputulema tästä lainsäädäntöprosessista. Ja kaikki tietävät, että tämä ei välttämättä, nämä eivät välttämättä ole sama asia. Joten se, mitä pitää tehdä nyt, on yrittää parantaa, koska tiedän, että parlamentti hyvin voimakkaasti on tämän asian edistämisen tehnyt työtä. Eli kolmen toimielimen pitää tehdä vaikutusten arviointia koko lainsäädäntöprosessin ajan, kun on lopullinen sanavalta eh, jonkun direktiivin osalta. Ennen kuin se eh, siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, niin pitää olla selkeä kuva siitä, mikä, miten tämä lopullinen direktiivi vaikuttaa ja miten varmistamme sen, että se nimenomaan toimii niin kuin sen on tarkoitettu toimivan, eikä enempää eikä vähempää. Kuten kuulemistilaisuudessa sanoin, minulla on hyvin erityinen intressi PK-yritysten auttamiseksi Eh, haluan, että ne pystyisivät käyttämään mahdollisuuksia hyväksi. Olen lukenut erilaisia tutkimuksia ja kuullut eri, eri, asioita, eri puolilta kentältä, miten vaikutusten arviointi on toiminut jäsenvaltioissa ja hallinnollisen taakan poistaminen PK-yrityksiltä voi katalysaattorina vaikuttaa työllisyyden kehittymiseen Euroopan unionissa kokonaisuudessaan. Ajatelkaa, nyt esimerkkinä, että voisimme poistaa leipurilta tai lihakauppialta 10 prosenttia paperisotaa. Ja uskon, että nämä 10 prosenttia vaikuttaisivat leipurin tai lihakauppiaan mahdollisuuteen ottaa ylimääräinen työntekijä tai sitten toisessa äärimmäisessä tapauksessa hän, jos he ei pysty hoitamaan kaikkia paperisotaa, joutuu lopettamaan toimintansa. Eli tätä kautta saadaan valtavasti tuloksia, koska pienille yrityksille EU-ssa äh, avun tarjoaminen tarkoittaa sitä, että me autamme työpaikkojen luomisessa. Haluan muistuttaa, että EU:ssa on 25 prosenttia prosenttia työpaikoista yksityis, yksityisellä sektorilla nimenomaan PK-alalla. Ja näiden yritysten auttaminen sillä, että poistetaan poistetaan byrokratiaa. Ja kun me teemme lakeja, niin teemme nimenomaan jonkun tietyn tavoitteen saavittamiseksi, ei enempää. Ja tällä tavalla me helpotamme työllisyyden kehittymistä EU:ssa minä olen aivan varma tämän tavoitteen oikeudellisuudesta. Ja minä haluan tulla tänne, olen vastuussa tämän tavoitteen toteutumisesta, mutta minä tarvitsen teidän tukeanne epätoivoisesti, koska parlamentissa myös pitää arvioida lainsäädännön vaikutusta ja me emme voi tehdä komissiossa tätä yksin. Me tarvitsemme parlamentin tukea ja apua ja yhdessä teidän kanssanne komissio No, voi vakuuttaa neuvoston siitä, että sekin ryhtyy arvioimaan lainsäädännön vaikutuksia. Ja jos, jos voidaan näin sanoa, että tähän mennessä neuvosto ei ole näinkään kovinkaan paljon tehnyt vaikutusten arvioinnin osalta mitään. Thank you very much. Kiitos kovasti tästä julkilausumasta. Sitten poliittisten ryhmien puolesta ensimmäinen kansanpuolen edustajana äh, Markus Pieper, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja. PK-yritykset ovat meille tärkeitä ne ovat meidän taloutemme perusta, eikä heitä saa äh, äh, panos, liikaa byrokratialla vaivata. Ja teidän puheenne oli sunnuntai-puhe, vaikka siinä nyt hieman enemmän substanssia ja katsantokantaa eteenpäin. Ja Euroopan parlamentti todella haluaisin, että me yhdessä ryhdymme työhön. Ja haluaisin sen takia esittää muutaman kysymyksen nimenomaan näihin komission direktiiveihin. Miksi ei ole mitään sitovaa PK-testiä. Minkä takia vaikutusten arviointia ei määritellä niin tarkkaan? Ja minkä takia pääjohtajilla on paljon enemmän harkintavalkaa kuin aikaisemmin? sen osalta, pitääkö vaikutuksia arvioida vai ei. Nämä ovat hyvin konkreettisia kysymyksiä. Haluaisimme nyt myös kehottaa komissiota tekemään tästä PK-testistä sitovan ja ottamaan vaikutusten arvioinnin tosissaan. Tuetteko te meidän aloitettamme siitä, että Stoiber-ryhmän Stoiberryhmä olisi riippumaton komissiosta. Tämä asiantuntijaryhmä on Tsekissä, Ruotsissa, Alankomaissa, myös meillä Saksassa. Se on riippumaton elin, joka arvioi kansallisen lainsäädännön vaikutuksia. Miksei tällaista voitaisi tehdä myös Brysselissä? Tämmöinen komissiosta riippumaton lakiehdotusten vaikutusten arviointi mutta se ei todellakaan tarkoitus ole sen korvata komissiota, ei suinkaan. Kyllä tällaista tarvitaan, mutta me haluaisimme tällaisen hyvin kapea organisatorisen asiantuntijaelimen, jossa on mahdollisuutta mahdollisuus tutkia sitä, onko EUn lainsäädäntö menossa liian pitkälle, jotta se olisi uskottava. Me emme saisi nyt mennä äh, puheaikojen osalta pidemmälle kuin mitä tässä on annettu. Äh, sosialisteille yksi minuutti. Olkaa hyvä unei politici publice este esențială pentru a ne asigura de eficiența și în acest sens salut inițiativa on äärimmäisen tärkeää, että arvioimme äh, politiikan vaikutuksesta. On hienoa, että parlamentti haluaa yksityiskohtaisesti käsitellä tätä kysymystä ja tarttua uusilla tavoilla siihen. Vaikutusten arvioinnin äh, tarkoitus on ymmärtää päätöksen seuraukset. Me tarvitsemme laadullista ja määrällistä arviointia, jotta ymmärrämme, kuinka kansalaisiin julkinen politiikka vaikuttaa ja eri toimijoiden täytyy voida tietää, mitä me haluamme toimeenpanna ottaen huomioon kontekstin eurooppalaiset pitää saada ymmärtämään, miksi päätöksiä on tehty. Heidän ei pitäisi olla hämmästyneitä Brysselin tekemien päätösten edessä. Ja meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy olla vastuullisia kansalaisten edessä. Päätökset eivät saa olla enää sellaisia, että ihmiset kuvitellaan, niin, kuvittelevat niitä tehtävän kulisseissa komission jäsen, uskon, että tulette tekemään vaikutusarviointia kansalaisten palveluksessa. No, haluan nyt selkeästi sanoa tämän. Jokaisella on tietty puhi, puheaika, jonka poliittiset ryhmät ovat antaneet. Eikä ole oikeudenmukaista tulkkien osalta, tai reilua tulkeille, että se minuutti, jonka saitte, luette sellaisella vauhdilla, että on aivan mahdotonta sitä tulkata. Joten pitäkää kiinni puheajasta, mutta puhe, puhukaa nyt sillä tavalla, että muutkin voivat ymmärtää, mitä te aiotte sanoa tai haluatte sanoa. Notis Marias ECR, kaksi minuuttia. Herra puhemies, Euroopan unionin lainsäädännön vaikutusten arviointi on erittäin tärkeää toimintaa. Ensinnäkin sitä on harjoitettava itse politiikassa, koska komission täytyy ensin tarkastella ja taata se, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan. Se on hyvin tärkeällä sijalla. Se liittyy myös Euroopan unionin toimivaltaan. Tämä liittyy toimivallan suojaamiseen myös jäsenvaltioissa. Tätä komission pitäisi aivan ensimmäisenä tarkastella. Toiseksi pitäisi tarkastella tarkkaavaisesti myös perusoikeuksien toteutumista. Nämä ovat nimittäin sellaisia asioita, joilla on pitkälle meneviä vaikutuksia. Kolmanneksi PK-yritykset on jo otettukin esille, eli sekin otettava hyvin vakavasti. Kreikassa esimerkiksi missä nyt pöytäkirja toteutetaan, niin ei kuitenkaan ole arvioitu millään tavalla sosiaalisesti tai taloudellisesti näitä vaikutuksia ihmisiin, jotka elävät köyhyydessä. Komissio on kuitenkin osa troikkaa. Siellä oli 200 000 yritystä joutunut sulkemaan ovensa. 75 prosenttia liikevaihdosta on kadonnut. 46 prosenttia PK-yritykset ovat myöhässä maksuissaan. Jos te olette sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia arvioineet, jos olisitte näitä tehneet hyvissä ajoin, niin ehkä tällaisia tuloksia ei olisi tullut. Entäpä tekninen kehitys ja kasvu? Kaikilla silläkin on omia vaikutuksiaan. Ilman kasvua ei saada aikaan edistystä. Tämä täytyy ottaa komission ja jäsenvaltiossa. Kollege, herzlichen Dank. Mm, erinomaisesti piditte puheenvuorosta. Sitten eh, liberaalien puolesta Livitska. Vice President, uh, in the last few years... Hyvä puhemies, hyvä varapuheenjohtaja. Me olemme viime vuosina odottaneet säätelyltä enemmän, vähemmän hallinnollista taakkaa, mutta se on lisääntynyt. Halusimme yksinkertaisempaa lainsäädäntöä, mutta me olemme saaneet monimutkaisempaa lainsäädäntöä. Emme ole johdonmukaisia periaatteessa luomme lisätaakkaa yrityksillemme ja kansalaisillemme todella onnistumatta äh, saavuttamaan parempia päämääriä. Parempi säätely on minulle erittäin tärkeä asia. Olen käsitellyt sitä menneisyydessä ja olen myöskin puhunut ja tehnyt paljon töitä yritysten kanssa. Jos puhutte yritysten kanssa nykyisin, ne yleensä sanovat, että tämä on ensimmäinen tai toinen tärkeysjärjestyksessä. Voisimme 15 äh, prosentilla taakkaa helpottaa ja tämä vastaisi prosentin kasvua BKT. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, joka auttaisi kasvua ja työllisyyttä. Tämä ei ole vain komission vastuulla. Komissio on edistynyt, se voi edistyä vielä enemmän. Ähm, neuvosto ei ole taas edennyt lainkaan. Euroopan parlamentti on edennyt, mutta me voimme edetä vielä enemmän. Tämä on mielestäni toimielinten välisen sopimuksen äh, mahdollinen aihe tulevaisuudessa. Haluaisin nähdä, että vaikutusten arviointi on avain asemassa paremman säätelyn alalla. Toivon, että vaikutusten arviointia toteutettaisiin paremmin asiantuntijoiden kanssa ja toivon, että varan puheenjohtaja voisi näitä toimia valvoa. Haluaisin myöskin nähdä taloudellisia päämääriä, ehkäpä hyvin kunnianhimoisia sellaisia. Ne ovat toimineet muualla maailmassa, Yhdysvalloissa erityisesti eräissä jäsenmaissamme. Puhuttuani varapuheenjohtajan kanssa minulla on edustaja Piperin kysymysten kaltaisia kysymyksiä. En toista niitä, mutta sanon, että hänen kunnianhimonsa on rohkaisevaa. Me haluamme tehdä työtä teidän kanssanne, tuemme teitä, mutta todellakin haluamme nähdä käsin kosketeltavia tuloksia, eikä sellaisia kuin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kiitos Reinhard Pytikofer vihreiden puolesta. Puolitoista minuuttia. Niin, koitan nyt puolessa toista minuutissa tuoda esille kolme tärkeää ajatusta. Ensinnäkin meidän pitää nyt huolehtia siitä, että paremman sääntelyn agenda ei nyt vie liikaa tilaa. Jos näen, mitä Business Europe tänä päivänä on, on parhaansa yrittänyt, koittanut sillä ei ole mitään tekemistä paremman sääntelyn kanssa, vaan se haittaa yritysten tulevaisuutta purkamalla sääntelyä. Ja senpä takia on tärkeää vaikutusten arviointi tämmöinen inklusiivinen keino, että ei siirretä sitä muille aloille. Meidän pitää ottaa huomioon kustannukset, mutta myös ne edut, jotka sääntely tuo mukanaan. Meidän pitää ottaa huomioon, mitä uusia markkinoita saattaa syntyä. Kaikki tämä yhteydessä toinen toisiinsa. Toinen ajatus, tämä asiantuntijaryhmä, Stoiberin ryhmä, no meidän ei kannata siihen nyt kompastua. Haluaisin muistuttaa, että kuluttajaedut, terveysedut, ympäristökysymykset, niiden osalta Stoiber-ryhmä on ikään kuin siirtynyt kauemmaksi. Meidän pitää vähentää byrokratiaa, mutta ja me emme voi vähentää sidosryhmien osallistumista. Ja sitten mikroyritykset, ne pitää vapauttaa lainsäädännön kahleista. Jopa Eero Chambers eh, kannattaa tätä. Eh, Kiitos herra Bytikoffer. Seuraavana Dominic Martin, sitoutumattomat puolitoista minuuttia. Président, chers collègues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Voimme vain olla kiitollisia siitä työstä, jota komissio on tehnyt ja mitä aina tekee valmistelua. Siinä halutaan sekä hyviä että huonoja puolia käydä läpi, mitä poliittisia vaihtoehtoja on, kun tiukasti katsotaan myös mahdollisia vaikutuksia. En epäile ollenkaan sitä, että vakavassa hengessä näitä arvioita tehdään, mutta aika paljon edunvalvonta tahojakin on ja tehokkaitakin täällä. Mutta entäpä pitkällä aikavälillä, mikä on sen hinta? E, jos vasta kun tiedetään, minkälaisen muurin on muurari tehnyt, siitä se nähdään hänen arvonsa. Kasvua ei täällä kuitenkaan ole saatu, ei ole työllistämistä saatu, maan maanviljelys ja kalastus kärsii, työttömyys jatkuu on ostovoima katoaa, koulujärjestelmät romahtavat, holtitonta maahanmuuttoa, korruptiota joka vaiheessa ja jatkuvaa turvattomuutta. Siinä menetetään arvoja ja niin päin pois ja niin edelleen. Mutta pitää kyllä paikkaansa ja kyllä on osoitettu, että vaikutusten arvioinnit auttavat päätöksentekoa, mutta eivät korvaa päätöksentekoa. Ehdotuksen hyväksyminen on aina poliittinen valinta, jota komissiokollegio valmistelee. Neuvosto Tuolle sitä esitellään ja siinä äänestetään parlamentissakin. Herra puhemies, hyvät kollegat, virhe täytyy löytyä. Kiitos kollega. Seuraava puhuja Michel Boni, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, w ożywieniu gospodarki europejskiej... Kiitoksia puhemies PK-yritykselle voi olla hyvin tärkeä rooli talouden elävöittämisessä ja myöskin digitaalisia välineitä voidaan käyttää, jota voimme luoda uusia työpaikkoja ja luoda asiakkaille helpomman pääsyn palveluihin. Jatkuva byrokraattinen taakka ei saisi sulkea pois sitä, etteikö lainsäädännön vaikutuksia arvioitaisi ja arvioitaisi sen vaikutuksia pk-yrityksiin? Vaikut vaikutusten arviointia pk-yritysten osalta tulisi tehdä, jotta voisimme tunnistaa mahdolliset aloitteet. Meillä tulisi olla riippumaton vaikutusten arviointielin. Mitä riippumattomuus tarkoittaa? Kyseessä on se, että meillä on ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka komission kanssa yhteistyössä parlamentti voisi nimittää. Meidän täytyy toimia yhdessä komission jäsenmaiden ja parlamentin. Parlamentti on tärkeä, sillä se voi tukea kattavaa ratkaisua. Sillä on omia asiantuntijoita paremman säätelyn neuvonta ryhmässä. Se voi myöskin puuttua pk-yritysten eh, hallinnolliseen taakkaan ja jäsenmaiden taakkaan, mutta me tarvitsemme päätöslauselman toimeenpanoon liittyen parantaa toimintaympäristöä PK-yritysten osalta ja luoda virtaviivaisempaa lainsäädäntöä koko taloudelle. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana Antea McIntyre. Yksi minuutti. Really well... Puhemies, olen todellakin kiitollinen Timmermansin huomioista tänä iltana. Mielestäni ymmärrätte ilmeisesti tämän merkityksen ja varmasti tarkoitatte, mitä sanotte. Vaikutusten arviointi on osa parempaa lainsäädäntöä, parempaa sääntelyä. Siinä vähennetään sääntelyn kustannuksia Ja Se on äärimmäisen tärkeää kasvun ja työpaikkojen kannalta. Me tarvitsemme sääntelyn puitteet, jotka edistävät innovaatiota ja hyvin koulutettua työväkeä ja pääsyä maailmanmarkkinoille. On erittäin tärkeää, että me tunnustamme sen, että kaikkien yrityksen tarpeet eivät ole samanlaisia. Yhden ratkaisuja ei voida käyttää ja tarvitaan räätälöityjä ratkaisuja näiden auttamiseksi. Me Jorme edustajana käyttämään myös vaikutusten arviointiyksikkö mahdollisimman hyvin täällä parlamentissa. Meidän täytyy päästä pidemmällekin. Minä kysyisinkin komissiolta erityisesti, että kun tämä kuulemisen menee ehdotuksena, niin selvästi katsottaisiin, mitä voitaisiin leikata virkavaltaisuutta ja pk-yrityksillä poikkeuksia. Kiitos. Hyvää iltaa, kollega. Seuraavana Rova Wikström, minuutti. Komission jäsen Timmart, olen iloinen, kun olen huomannut, että keskittytte nyt laatuun lainsäädännössä. Siitä olemme samaa mieltä. Kansalaisilla ja yrityksillä on oikeus saada lainsäädäntö, joka on tehokasta, täytäntöön pantavissa – ja totta kai sen pitäisi olla tärkeää siellä myös täällä parlamentissa, mihinpä puolueessa sitten kuulummekin. Komission vaikutusten arviointia voitaisiin käyttää vielä laajemmin. Minä olen vetomusvaliokunnan puheenjohtaja täällä parlamentissa ja me voimme kyllä myös oppia tästä. Ja me näemme, miten lainsäädäntö on toiminut ja miten se ei ole toiminut. Me voisimme kyllä huomioida yksilöiden alueet, joilla kansalaisilla on oikeus vaatia enemmän. Me saamme tuhansia vetomuksia, jotka voisivat konkreettisesti auttaa tässä työssä, arvioida näitä poliittisia välineitä ja auttaa vaikutusten arviointityötäkin. Toivottavasti te hoidatte tätä myös niin, että se on tärkeällä siellä. Ja, ja parlamentista löytyy varmasti uskollisia, ainakin minun valikoit uskollisia avustajia. Kiitoksia. Edustaja Kapel, yksi minuutti. Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Herra komissaari Timmermans, te äh, kerroitte aluksi, kuinka tärkeää on saada kasvun kannalta hyvää vaikutusten arviointia ja viittasitte myös siihen, että PK-yritykset ovat tämän kasvun ö, moottori. Minä tuen teitä tässä täysin. Eurooppa on PK-yritysten maailma ja lähes 99,8 prosenttia Euroopasta on pk-yrityksiä ja yli 90 miljoonaa työntekijää, joka tarkoittaa yli kaksi kolmasosaa kaikista yksityisellä sektorilla olevista työntekijöistä tekee pk-yrityksissä töitä, joka tarkoittaa myös sitä, että vaikutusten arvioinnin merkitys korostuu entisestään. Tuen herra Piiperiä tämä sitova PK-testi pitää ottaa mukaan vaikutusten arviointiin ja Think Small First on tavoitteemme pitää saada yritysystävällistä sääntelyä. Kiitoksia edustaja Sandra, puolitoista minuuttia. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Kolme neljäsosa eurooppalaisista on sitä mieltä, että Eurooppa luo liikaa byrokratiaa tällainen liiallinen säätelyn määrä haurastuttaa Euroopan uskottavuutta ja sen toimielinten uskottavuutta. PK-yritykset, jotka edustavat 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ovat ensimmäisiä uhreja tässä tilanteessa ja tutkimukset osoittavat selkeästi, että hallinnollinen kulu on kymmenkertainen PK-yrityksille verrattuna suuriin yrityksiin. Komissio on luonut menettelyjä, jotka ovat erittäin yksityiskohtaisia, jotta se voisi varmistaa sen, että eurooppalainen lainsäädäntö olisi soveltuvampaa erityisesti PK-testin avulla. Valitettavasti tämä PK-testi ei ole pakollinen ja sitä tehdään vain puolessa uudesta lainsäädännöstä. Vielä pahempaa uudet ohjelinjat komissiolta, jotka liittyvät vaikutusten arviointiin, eivät käsittele tätä PK-testiä. Kuuleminen Small Business Actin osalta on käynnissä ja kaikissa jäsenmaissa PK-yritykset ja kauppakamarit lähtevät liikkeelle, jotta saisivat äänensä kuule kulluksi. Nyt komissio ei saa vähentää kunnianhimonsa tasoa. Meidän täytyy pitää tätä PK-yritysten arviointitestiä sääntönä eikä poikkeuksena, jos haluamme todellakin saada aikaan jotakin. Kiitoksia, edustaja Kallas. Kiitos. PK-yritykset ovat veturi talouden kasvussa me tiedämme sen, mutta meidän täytyy helpottaa heidän elämäänsä, jotta ne voisivat kukoistaa. Siksi vaikutusten arviointi on tärkeä väline sen takamiseksi, että lait ovat tiettyä tarkoitusta varten ja sopivat yhtä hyvin pienille kuin suurille yrityksille. Mutta komission asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaan PK-yrityksen kustannukset lainsäädännön noudattamisessa voi olla kymmenkertaiset verrattuna siihen, mitä ne ovat suurille yrityksille. Näin ei pitäisi olla. Komission täytyy ajatella yritysten näkökulmasta että koska pienillä ei ole aikaa eikä voimavaroja käy osallistua useisiin kuulemisiin. Haluaisin tarkkaan tietää, mitä on ajateltu pk auttamiseksi, jotta voitaisiin jotenkin arvioida kokonaisesti tätä arviointia. Kiitoksia. Teille on edustaja Bukovicilta sininen kortti. Otatteko sen vastaan? Edustaja Bukovic, olkaa hyvä. 30 sekuntia. 30 sekuntia. Moja prešanje Niin minulla on kysymys. Tai ehkä kommentti. Meidän pitäisi paremmin määritellä, että millä aloilla voidaan yksinkertaistaa menettelyjä. Julkiset hankinnat on yksi sellainen, jossa PK-yrityksillä on suurimpia ongelmia ja tämä on sellainen ala Euroopassa, jolla on paljon, jossa on paljon eroja jäsenvaltioiden kanssa. Oletko samaa mieltä? Mm, Siniset kortit on omistettu kysymyksille. Viime hetkellä muotoilitte sellaisen. Haluatteko vastata? Olkaa hyvä. I'm sorry, but... Uh, Anteeksi, en oikein saanut tulkkausta. Se meni ihan jollekin toiselle kielelle. Edustaja Bokovic teki ennemminkin kommentin kuin kysymyksen. Jos haluatte kommentoida 30 sekuntia, olkaa hyvä. Siirrymme siis seuraavaan puheenvuoroon. Edustaja Gambus, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Herra Timmermans, ensinnäkin haluaisin ottaa esille tämän merkityksen, joka täällä on PK-yrityksellä, että arvioidaan asianmukaisesti Euroopan säännöstöä myös komission puolella Kataloniassa me hyväksyimme virkavaltaisuutta leikkaavaa lainsäädäntöä nimenomaan pk yrityksen kannalta. Nimenomaan pk-yritykset usein törmäävät suurimpiin vaikeuksiin, kun joudutaan hyväksymään uusia edellytyksiä hallinnollisesti ja oikeudellisesti, eikä pidä unohtaa, että nimenomaan pk-yritykset 70 prosenttia palkkaavat ihmisiä yrityksistä. Meidän täytyy ensin ajatella pienessä mittakaavassa vaikutuksia. Small Business Act on yksi esimerkki tästä. PK-yritykset ovat myös talouden moottori. Se on nähty Espanjassakin 99,8 prosenttia niiden osuuskin yrityksistä. Sieltä löytyy työpaikkoja, rikkautta. Meidän täytyy helpottaa niiden toimintaansa. Se olkoon etusijalla meidän politiikassamme. Siksi komission sitoutuminen tarkastella säännöllisesti vaikutuksia on erittäin hyvä askel eteenpäin, mutta ei riitä. Näissä oloissa täytyy mennä pidemmälle. Me tarvitsemme tehokkaampia ohjeita niin, että voidaan kohentaa tehokasta yhteistyötä, yksinkertaistaa lainsäädäntöä, että saadaan tuottavuutta lisää ja näin kasvoja työpaikkoja unionissa. Kiitoksia herra Parapuino, kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Stefanik, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Euroopan unionin tason päätöksen taso vaikuttaa yli 500 miljoonaan henkilöön. Siksi on erittäin tärkeää, että tunnemme vaikutukset ja seuraukset, joita päätöksillämme on. Vaikutusten arvioinnin laatu on tämän vuoksi erittäin tärkeää unionin kehitykselle. Minulla olisi kolme huomiota. Aivan aluksi uskoaksemme työpaikkojen luominen on kaikkein tärkein prioriteettimme. Kaikkien toimien pitäisi tähdätä tähän ja käyttää tätä päämäärää kriteerinä. Tässä ovat mukana myöskin pk-yritykset, jotka ovat kaikkein suurin työnantaja. Toisekseen komissio on tunnistanut kymmenen prioriteettialuetta teossamme ja meidän pitäisi tuntea näillä alueilla päätöksenteon vaikutukset. On erittäin tärkeää, että kriteerit eivät saa olla ristiriitaisia tai viedä toistensa tehoa päinvastoin, niiden pitäisi olla toisiaan täydentäviä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempinä, haluaisin korostaa Euroopan parlamentin erittäin tärkeää roolia. Se on ainut Euroopan unionin tason toimielin, joka valitaan vaaleilla. Odotan mielenkiinnolla työtä vaikutusten arviointiprosessin tiimolta Euroopan komission kanssa. Oh, Paljon kiitoksia. Painava puolitoista minuuttia. Kiitos. Hyvä komissaari. Me hyvin usein ajattelemme sitä, miten voimme yritysten liiketoimintaympäristöä parantaa, miten voimme auttaa yrityksiä kasvamaan. No, rahoitus on yksi suurimmista ongelmista, jota pk-yrityksillä on. Tietysti pitää valita prioriteetteja yritysten tukemisessa. Ja nämä ovat uuden komission prioriteettikysymyksiä ja se koittaa parantaa säätelyä EU:ssa. Onnittelen siitä. Tämä, on, tämä puheenvuoro oli hyvin mielenkiintoinen. Tämä Think Small First on hyvä periaate. Se, siihen pitää liittää tämä pakollinen PK-testi tulevien aloitteiden osalta. PK-yritykset kärsivät suuresti kilpailusta ja, ja niinpä byrokratian vähentäminen on erittäin tärkeää. On erittäin vaikea ymmärtää sitä, että uudet suuntaviivat eivät ollenkaan mainitse tätä PK-testiä, koska se pitäisi olla pakollisena osana vaikutusten arvioprosessissa. Ja Kiitoksia teille. On sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? Kyllä. Edustaja Grappini, olkaa hyvä. Uh, no, I don't accept it. Okei. Okay. En eh. hyväksy. En hyväksy. Hyvä. Siirrymme seuraavaan puhujaan. Lavrieux, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, minäkin pyrin noudattamaan puheaikaani ja totean teille, että kun ajatellaan komission tietoja vaikutusten arvioinnista, niin on no, on hyvä muistaa, mistä se käynnistyi. Todellakin vaikutusten arviointi täytyy olla väline lainsäädäntötyössä ja sääntelyssä. Se on välttämätöntä, että voidaan objektiivisesti tehdä poliittisia päätöksiä toimielimissä. Päätöksillä on omat reunaehtonsa aina kaikissa jäsenvaltioissa ja se vaikuttavat ihmisten arkeen. Kuitenkin meidän täytyy olla hyvin valppaina. Arvioinnit eivät saa olla sääntelyn lähde, liiallisen sääntelyn lähde, se haittaisi toiminnan vapautta. Siksi toivoisin, että komissio olisi tarkkaavaisempi, kun ajatellaan jouston puutetta, kun jotkut analyysit ovat kovin tiukkoja. Lopuksi, jos sopii, antaisin ohjeen vähän vitsin muodossa, että kun ettei tehdä kokonaisarviointeja vaikutusten arvioinnin arvioinnista. Kiitoksia. Pääsemme puhujalistan loppuun. Siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Edustaja Suika, minuutti. Olkaa hyvä. Kiitos. Olemme kuulleet, että 25 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä, talouden kannalta hyvin tärkeitä, ja komissaari Timmermansin kunnianhimo on erittäin rohkaisevaa. että olette sitoutuneet asiaanne, ja uskon, että pääsette siihen, ja tarvitsette meidän tukeamme. Kun me olemme luomassa tällaista riippumatonta elintä, joka varmistaa lainsäädännön uskottavuuden, niin teidän salkkunnehan on ikään kuin jo tämmöinen uusi toimi, elin tai, tai elin. Onko tässä nyt jotain päällekkäistä tulossa? Pitääkö nyt sitten vielä komissiotakin joku määrätä valvomaan? Jos me poistamme byrokratiaa, jos me yksinkertaistamme sääntelyä, ja jos sääntely on sellaista, että sitä on helppo toinen, toimeenpana, niin minkä takia tarvitaan vielä joku, joku ylimääräinen riippumaton elin sitä valvomaan? Kiitoksia edustaja Kaputo. Kiitos puhemies. Vaikutusten arviointia tehdä, jotta voidaan nähdä mahdolliset seuraukset, joita tällä on kansalaisille ja taloudelle. Mutta usein on paljon kiistanalaisia tuloksiakin. Ehkä suurin haaste komissiolla on nyt se, että otettaisiin kaksi mekanismia mukaan poliittiset vaatimuksetkin, jotka kuitenkin vaikuttavat myös niiden ehdotusten tekemiseen eikä pelkästään puhuta tieteestä. Tästä on useita esimerkkejä, joissa poliittiset päätöksentekijät ovat vain ottaneet sille tieteellisiä perusteluita, vaikka on kyse muustakin kuin tekniikasta. Vaikka on nyt tärkeää saada uusi järjestelmä itse komissiossakin niin, että poliittisiin tarpeisiin otetaan rinnalle myös tekniset vaatimukset. Ei pelkästään voida tieteellistä näyttöä käyttää taustalla komissiokin arviointi täytyy olla tehokkaita ja läpinäkyviä. Merci. La parole est à monsieur. Kiitoksia edustaja Polchak. Minuutti. Yksi minuutti. Eh, vážený pane mm, komisaři, ja... Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen, minäkin haluaisin huomauttaa, että tämä ala on jotakin, mikä kiinnostaa minua erittäin paljon. Olen lakimies ja luonnollisesti miljoonat kansalaiset vaativat hyvää lainsäädäntöä. Minua yllätti, kun komissio halusi tehdä muutoksen nykyiseen lainsäädäntöön tavalla, jossa ei ollut selkeää eroa uuden ja vanhan lainsäädännöllisen tekstin välillä. Tämä tulisi todellakin muuttaa. Meidän pitäisi mielestämme arvioida vaikutuksia, joita tällä on toissijaisuusperiaatteeseen erityisesti Lissabonin sopimuksen valossa ja parlamentin oikeuksien valossa. Kiitoksia. In minute. Ferreira, yksi minuutti. Obrigado, senhora presidente Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Te tulitte tänne kertomaan, miten aiotte varmistaa sen, että lainsäädäntö on osuvaa. Ja tietenkin suurin osa näistä, näistä vaikutusten arvioinneista on vain muodollisia, joita lopparit vaativat vaikuttaessaan komissioon. Ja tämä vie pois e, ehdotuksilta uskottavuutta ja luotettavuutta, eikä niinkään lisää pk-yritysten suojaa. Te sanoitte, että haluatte auttaa pk-yrityksiä, mutta itse asiassa tämä johtaa unionissa lisääntyvään köyhyyteen e, niissä e, pk-yrityksissä, esimerkiksi Portugalissa, jotka kärsivät eniten Troikan toimenpiteistä. Siellä on sanottu, että että talouden avainsektorien vapauttaminen on avannut markkinat monopoleille. Kiitoksia. Herra Timmermans, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kertoa, miten arvostan tulkkeja. Puhujat puhuvat niin nopeasti, että minun tekee valtavan vaikutuksen tulkkien työ. Toiseksi yksi väärinymmärrys on korjattava. Vaikutusten arviointi pk-yritysten kohdalla oli komission työtä ja se on oleva myös osa vaikutusten arviointia jatkossakin. Ja totta kai haluan vain sitä kohentaa, ei se ole nykyisellä riittävän hyvää. Pyrin selittämään, miten se toimii. Komission yksiköt, kun valmistelevat lainsäädäntöä, ovat itse vastuussa vaikutusten arvioinnista vaikutusten arviointia tarkistetaan vaikutusten arviointilautakunnassa ja noin 40 prosenttia lautakunnan asioista palaa piirustuspöydälle, koska se ei ollut riittävän kunnossa. Olen aivan tietoinen siitä, että komission yksikköjen olisi petrattava myös kokonaisarviointia ajatellen. Me olemme nyt tarkistamassa suuntaviivoja, että pärjäämme paremmin tässä. Teidän keskustelu tänään on erittäin arvokas minulle sen takamiseksi, että minä voin ottaa sen mukaan keskusteluun ja näin saadaan parempia suuntaviivoja. Oletus siitä, että kokonaisarviointia ei tehtäisi pk-yritysten kohdalla ollenkaan, ei oikeastaan saa vahvistusta tosiasioista. Noin 93 prosenttia ehdotuksista osin tai kokonaan käyvät läpi kokonaisarvioni niin myös pk-yritysten näkökulmasta. Minä uskon myös, että me voimme vielä kohentaa kokon vaikutusten arviointilautakunnan työtä niin, että siellä oleva väki olisi laajemmalta pohjalta kasattu niille, joilla on todella asiantuntemusta, jotka ovat riippumattomia ja voivat sitten suoraan sanoa, jos ovat sitä mieltä, että komissio ei riittävän hyvin ole pärjännyt. Siksi minun aikomukseni onkin tarkkaan paneutua lautakunnan kokoonpanoon. Jotkut esittivät täällä, että lautakunta pitäisi kokonaan erottaa komissiosta. Minä en ole sitä mieltä, sen kyllä pitäisi säilyä komissiossa. Me nimittäin arvioimme luonnoksia, joita komissiossa on tehty ennen kuin luonnokset tulevat neuvoston ja parlamenttiin Eli jos haluatte kokonaisarviointi kautta linjan Euroopan unionin lainsäädännössä, niin ehkä sitten voitaisiin puhua siitä, miten parlamentti sen haluaa järjestää ja katsotaan myös, mitä vielä neuvosto voisi tehdä. Vaikutusten arviointi tähtää siihen, että voidaan katsoa, mitä vaikutuksia sillä laajasti yhteiskuntaan. Ei niin, että onko se hyvin laadittu oikeudellisesti. Taloudellistakin vaikutusta tarkastellaan, kuten myös sosiaalista vaikutusta. Ympäristövaikutuksiakin tarkastellaan. Kaikki tämä on äärimmäisen tärkeää paremmassa sääntelyssä. Herra Teritska totesi, että ehkä meidän pitäisi miettiä rahoitustavoitteitakin. No, tämä koskee enemmänkin parempaa sääntelyä kuin vaikutusarviointia. Mutta paremmasta sääntelystä minä toteaisin, herra Pytikofferkin taisi viitata tähän, Parempi sääntely ei tarkoita sitä, että puretaan sääntelyä. Ei se välttämättä tarkoita vähemmän sääntelyä, vaan parempi sääntely voi tarkoittaa, että 28 kansallista säädöstä korvataan yhdellä selkeällä EU-säädöksellä. Se voi merkitä myös sitä, että EU pidättäytyy säätämästä silloin, kun erot jäsenvaltioiden kesken ovat niin isot, että jos säädetään eu tasolla, niin se menee niin mutkikkaaksi, että siitä tulee liikaa rasitetta varsinkin PK-yrityksille. Minä haluaisin lähestyä tähän aivan järkiperäisesti. Ei tämä ole minulle ideologinen kysymys tai poliittinen kysymys, vaan minulle tämä on rationaalinen kysymys. Miten päästään tavoitteisiin pysyvän kasvun aikaansaamiseksi ilman, että tarpeettomasti rasitetaan kansalaisia ja yrityksiä? Se on tärkein tavoitteena tulevina viitenä vuotena minä myös uskon, että meidän täytyy käydä läpi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siinä emme ole kovin hyvin pärjänneet Euroopan unionissa viime vuosina. Herra Telitska aivan oikein puuttui tähän ongelmaan. Haluan käydä parlamentin kanssa vuoropuheluakin tästä, miten voidaan päästä eroon vanhentuneesta lainsäädännöstä, joka ei enää tue alkuperäisiä tavoitteita. Olen näitä niitä kanssa, jotka ovat sanoneet, että ensin pienet, ei siitä syystä, että pk niin paljon EU-ssa, vaan kun autamme pk-yrityksiä, niin oikeastaan kautta linjan teemme paljon helpommaksi tämän, eikä auteta vain isoja tyyppejä. Nimittäin jos autetaan pk-yrityksiä, niin poistaa tietyn määrän rasitteesta ja silloin saadaan aikaan paljonkin lyhyessäkin ajassa. PK-yrityksen täytyy olla kuitenkin tietoisia tästä. Tähän mennessä minun vaikutelmani on ollut, että mitä sitten olemmekin tehneet EU-tasolla. PK-yritykset eivät tänä päivänä ole sitä mieltä, että rasitetta viedään heiltä, vaan kuten täällä oikein joku totesikin, oikeastaan heidän mielestään EU vain lisää taakkaa. Tästä on syytä olla hyvin tarkkana. Ja meidän pitäisi jotenkin yhdessä muuttaa tätä komission ja parlamentin voimiin. Yhteenvetona, rouva puhemies, kyllä, PK-yritykset edelleen ovat osa vaikutusten arviointia. Kyllä, meidän täytyy tehdä parempaa arviointia kuin on viime vuosina tehty. Ja kyllä tämä on osa parempaa sääntelyäkin. Se on monimutkaista, mutta tarpeen kasvun aikaansaamiseksi. Ja kyllä, komissio on vahvasti sitoutunut siihen, että kaikki tahot, varsinkin parlamentti on tässä täysin mittaisesti mukana. Toivottavasti se näkyy myös komission kehittelemissä uusissa suuntaviivoissa. Kiitos puhemies. Monsieur le commissaire, le débat ainsi. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Päätämme keskustelun tähän. Äänestämme asiasta torstaina. Siirrymme viimeiseen asian esityslistalla tänään minuutin puheenvuoroihin. Aloitamme edustaja Heissin puheenvuorosta yksi minuutti. Mikrofoni.